Tämä koskee uutta Ranskan hallitusta. Kahden kollegamme nimittämisen jälkeen Rova Silvi Goulard nimitettiin puolustusministeriksi ja Rova Marielle de Sarney nimitettiin Euroopan asioista vastaavaksi ministeriksi Eurooppa- ja ulkoasioiden ministeriössä ja parlamentti omien, oman työstyksensä mukaisesti toteaa, että edustajan toimet ovat vapautuneet tästä päivästä lähtien 18. toukokuuta 2017. Minä haluan onnitella kumpaakin ja toivotan heille menestystä uusissa tehtävissä.